Hyvät kollegat, aloitamme seuraavasta kohdasta esityslistalla. Eli nyt meillä on neuvoston vuosittainen selvitys yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Ja suurin osa näistä tarkistuksista on käännetty kielleen ne ovat englanniksi. Nyt Strasowski ja Panseri. Ja aivan aluksi haluaisin Filip Dimitrosta tervehtiä. Hän on täällä puhumassa Georgian tilanteesta. Ja tämän jälkeen annan esittelijöille puheenvuoron. Ja tämän jälkeen herran Dimitrolle, mutta Volski itäisestä naapurusta politiikasta, olkaa hyvä. No. Kiitoksia. Niin, äskettäin keskusteltiin mietinnöstäni ja yritän puhua nyt lyhyesti. 460 tarkistusta haluan kiittää kaikista niistä. Ne ovat kaikki tärkeässä asemassa mietinnössäni. olen yhdessä Panterin kanssa pyrkinyt käsittelemään niitä ja sitten tekemään niistä kompromissiehdotuksia. Toinen kommenttini koskee sitä, että itäisellä naapurusalueella asiat muuttuvat, alue on hyvin dynaaminen. Haluan vain muistuttaa siitä, mistä jo keskusteltiin tänä aamuna. Kun puhuttiin Ukrainan sopimuksen tilapäistä täytäntöönpanosta. Eli jos halutaan saada kaikki nämä vaikutukset aikaiseksi, niin emme ehkä tässä vauhdita tilannetta, vaan lykkäämme jotakin asioita eteenpäin. Tästä keskustelimme Brokin kanssa ja kysymys on siitä, milloin Ukraina vastaa kaikkiin vaatimuksiin ja sitten, jos sopii, niin tässä mietinnössä me voisimme todeta, että suosittelemmeko tätä allekirjoittamista vai emme. Eli tämä itäinen puoli aiheuttaa ongelmia. Haluaisin kiittää edustaja Panzeria ja sanoa, että tällä on jotain vaikutuksia mietintöni. Niin olemme yhdessä varjostelikassa sopineet, että Meillä on kolme erillistä kokousta, yksi, joka koskee yleiskysymyksiä, kaksi muuta varjoesittelyiden kokousta, yksi itä ja yksi etelä varten. Haluan kiittää vielä kerran Panzeria erinomaista yhteistyöstä, kun olemme työstäneet tätä yhteistä naapuruus itä-etelä mietintöä. Tietysti tarkistusten määrä niitä on aika paljon. Ne ovat pitkälti toisiintoa tai sitten ne menevät pidemmälle kuin mitä koko mietinnön soveltamisala ylipäätään edes on. Eli ne täytyy jättää ulkopuolelle. mutta tietenkään niiden sisältöä. Yhdessä Panzerin kanssa päätimme että tuemme niitä tarkistuksia, jotka tuovat mukaan uutta relevanttia sisältöä mietintöön, mikä merkitsee sitä, että jotkut niistä ja toivoksemme ne, jotka ovat niitä esittäneet, tämän ymmärtävät. Omalta puoleltani suhtaudun optimistisesti tähän lopputulokseen. Ja jos tämä optimistinen toive toteutuu, kun valmistellaan Vilnaa ja huippukokousta, niin tämä mietintö saattaa aivan oikea-aikaisesti esittää sen, mitä voidaan saada aikaiseksi tässä Vilnan erityishuippukokouksessa. Tämä on tietysti myös niitä päätelmiä, joita Salmonin kanssa käyty keskustelusta on saatu. Eli jos neuvosto tekee päätöksen siitä, millä tavalla sopimusta väliaikaisesti täytäntöön pannaan, niin tämä mietintö saattaa sisältää sellaisen kappaleen, joka täyttäisi ne vaatimukset, jota hyväksyntämenettely asettaa, ei sopimuksen mukaisesti, vaan herrasmiessopimuksen mukaisesti, joka on solmittu parlamentin ja neuvoston välillä. Muistutan siitä, että ratifiointia vaaditaan sopimuksen nojalla ja siihen kuluu enemmän aikaa. Ja saattaa olla, että haluamme sanoa, että haluamme ratifioinnin tapahtuvan ennen toimikautemme loppua, ehkäpä ensi keväällä, mutta Ukraina vaikeassa tilanteessa haluaisimme kuitenkin antaa hyväksyntämme neuvostolle, jotta se voisi täysin täytäntöön panna ilman mitään tarpeettomia viiveitä mahdollisimman monia osioita, niitä, jotka liittyvät kaupankäyntiin. Tässä on oikeastaan kaikki kommenttini ja vielä kerran kiitoksia tarkistusten esittäjille, kuten myöskin rinnakkaisille esittelijälle. Would like to give the... Paljon kiitoksia Jacek. Nyt yhteisesittelijä Panzeri, etelän ulottuvuus. E kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Sarus Volskia. Hän on käsitellyt tätä yleistä osaa ja me olemme jollain tavalla löytäneet tasapainon ja olemme ottaneet esiin erilaisia käsitteitä, jotka ovat tehneet tekstistä vähän homogeenisemmän. Tästä yleisestä osasta ja eteläisestä ulottuvuudesta tähän on tehty tarkistuksia johdatusakappaleisiin, jotka liittyvät tärkeisiin julkilausumiin, esimerkiksi Barcelonan, Pariisin suosituksiin ja päätöslauselmiin. Enkä näe oikeastaan mitään ongelmaa siinä, että voitaisiin hyväksyä tällaiset ehdotukset ja mitä tulee tiettyihin tarkistuksiin, jotka liittyvät more, enemmän enemmällä periaatteeseen ja vähemmän vähemmällä, vähemmällä vähemmän periaatteeseen ja naapuruspolitiikkaan. Meidän täytyy tarkastella huolellisesti näitä tarkistuksia ja näissäkin täytyy löytää tasapaino. Sitten on monia tarkistuksia, joita voimme tukea. Ne liittyvät siihen, että on tarpeen ottaa huomioon arabimaailman ponnistelut ihmisoikeuksien saralla ja perusoikeuksien kohdalla korruption taistelussa ja näissäkään näe mitään ongelmaa. Eli nämäkin tarkistukset varmasti voidaan hyväksyä. Meidän täytyy vain hiukan järjestellä näitä kaikkia. Sitten on tiettyjä tarkistuksia, jotka menevät hiukan liian pitkälle, jotka liittyvät eteläisen ulottuvuuteen ja koitamme nyt Sarusvolskin kanssa teemme yhteistyötä, jotta voisimme toimia johdonmukaisesti, mutta ei tässäkään nyt suurempia ongelmia ole. Joitain kompromisseja varmaan täytyy tehdä, esimerkiksi kun ajatellaan pääpuruspolitiikan tavoitteita, ja meidän täytyy katsoa tarkistuksia 73.84, kohta 1, joka liittyy vuoden 2012 edistysraporttiin – ja sitten 96-98 tarkistukset. No teknisiä kompromisseja varmaan tehdään. Meidän täytyy konkreettisesti arvioida uutta naapuruspolitiikkaa. Ja sitten kohdassa neljä, eli demokraattinen siirtymävaihe, sitä tulee tukea. Ja kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisjärjestöjä ja vähemmistöjä tulee tukea. Eli meidän täytyy niitä tietysti tukea. Sitten on tarkistuksia, kohdasta 5 kohtaan 13, 144 eteenpäin. Ne liittyvät tähän itäiseen ulottuvuuteen. Ja tietysti Sarus Volski voi sitten ottaa näihin kantaa. Hänellä ehkä on sitten jotain sanottavaa ja kollegoilla myös. Sitten eteläisestä ulottuvuudesta me teemme kompromissin kohdasta 13, joka liittyy työryhmän perustamiseen – ja sen, että se toimii naapuruspolitiikan alalla laajemmin. Ja tavoitteena tässä tarkistuksessa on korostaa sitä, että Euroopan parlamentti on ollut mukana luomassa tätä työryhmää ja täytyy muistuttaa, että Tunisian päätösasemassa vuodelta 2011 pyydettiin, että korkea edustaja loisi tällaisen työryhmän ja tätä pitää soveltaa myöskin muihin naapuruspolitiikan maihin eteläisessä ulottuvuudessa. Ja meidän täytyy katsoa, millaisia demokraattisia haasteita on siirtymävaiheessa. Sen pitää olla painopistealue Euroopalle. Ja tuen tarkistuksia, joissa on viitattu siihen, että meidän pitää edistää todellista alueellista lähentymistä eteläisessä ulottuvuudessa. Sitten on useita tarkistuksia, jotka liittyvät yksittäisiin maihin – No tietysti tällaisia tarkistuksia on, koska meillä on rajoituksia aina kun laadimme mietintöä, meillä on tietyt rajat, joiden puitteissa tulee toimia, eikä näitä kaikkia mahtunut mukaan. Eli on paljon tällaisia tarkistuksia, esimerkiksi Algeriaan, Egyptiin ja muihin maihin liittyen. Ja ne tietysti otetaan huomioon ja voimme varmaan hyväksyä niistä monet. No toiset nyt mielestäni eivät sovellu tähän tekstiin kuitenkaan, mutta esimerkiksi kun puhuttiin Channokin mietinnöstä Marokosta ja muista. Eli meidän täytyy arvioida konkreettisesti kokouksissa, joita meillä on varjoesittelijöiden kanssa, ja siellä yritämme sitten löytää johdonmukaisuutta tämän työn suhteen. Uskon, että voimme tehdä rauhassa työtä ja minä voin myönteisesti suhtautua tähän ja olen optimistinen sen suhteen, että pääsemme tavoitteeseemme mahdollisimman pikaisesti. Siinä kaikki. Panseri. Paljon kiitoksia, edustaja Panseri. Ennen jäseniä ja varjoesittelijöitä, kuten mainitsin aluksi, haluaisin edustaja Tifiliksille ja Dimitrofille antaa puheenvuoron. He voivat kertoa Georgian tilanteesta. Olkaa hyvä. Gentlemen, uh... Kiitoksia hyvät naiset ja herrat. On hyvä, että tässä alussa on otettu huomioon ne upeat saavutukset, joita Georgiassa on saatu aikaiseksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kaikki, jotka ovat käyneet sitä Georgiassa, voivat varmasti omin silmin nähdä tämän muutoksen. Toteaisin, että aivan äskettäkin on huomioitu, että EU-integraation kannattaja on erittäin paljon, eli yleisö meillä on olemassa. Oppositio on ehdottomasti Euroopan mielinen ja näin ollen on erittäin tärkeää, että Euroopan puolelta toimitaan niin, että ei tällainen suuntaus käänny. Kun totean tämän, voin myös todeta, että olemme kaikki olleet huolissamme äskeisestä kehityksestä tuolla alueella. Georgiassa ei kuitenkaan ole juurikaan mahdollista sille, että ulkopuolelta painostetaan. Kun 20 prosenttia maalasta on viety, niin on hyvin vaikea vaikuttaa suoraan päätöksentekoon suhteessa toiseen osapuoleen. Riskit ovat pikemminkin näissä sisäisissä prosesseissa ja poliittisessa dynamiikassa, jota meidän täytyy seurata tarkkaan. Tästä syystä en usko, että mitään yllätyksiä on tulossa Ja itse asiassa assosiaatio, jota niin pitkään haluttu, ja mahdollisuus siitä, joka tässä päätösasemahdotuksessa mainitaan, Eli että nopeasti saadaan allekirjoitukset ja viisumivapaus, mikä on erityisen tärkeää, kun muistetaan, että se saa kilpailevia ehdotuksia niiden avulla voidaan vahvistaa näitä suuntauksia. Kuten mainitsin, poliittinen dynamiikka. Maa on erityisen tärkeässä tilanteessa nyt, kun presidentinvaalit ovat tulossa, kolme kandidaattia ja vallassa oleva puolueen ehdokas, länsimielinen oppositio ja oppositio, josta nyt ihan lievästi sanottaisiin, niin välittää epämääräisiä viestejä Meidän täytyy jotenkin saada pari hyvää sanaa Euroopasta tähän mukaan niin, että täytyy pyrkiä kompromisseihin, mikä merkitsee eri asioita, kun pyritään ratkaisemaan tätä maakuntiin liittyvää ongelmaa. Samanaikaisesti pääministeri on ilmoittanut erostaan, joka on ilmeisesti väistämätöntä ja merkitsee sitä, että rakenteisiin syntyy suuria muutoksia ja johtava puolue ehkä hajoaa. Meidän täytyy seurata tilannetta tarkkaan, jotta voimme valvoa, mitä varaa on varsinkin näille länsimielisille hallituksen jäsenille, jotka usein käyvät täällä Brysselissäkin. Kuitenkin kaikkein tärkein kysymys koskee sitä, että meidän täytyy saada vahva länsimielinen poliittinen suuntaus Georgian Tällä hetkellä sen johtaja on oppositiopuolue, aiempi johtava puolue. Varmasti syntyy useita kysymyksiä tästä, sillä lyhyestä virsi kaunis. Äskettäin oli joku kertomus, joka esitettiin sunnuntaina, joka koskee myös ihmisoikeuskysymyksiä ja on hyvin tasapainoinen teksti, joka osoittaa edellisen hallituksen tekemiä virheitä suhteessa tämänhetkiseen hallitukseen, mutta siinä on myös esitetty suosituksia sen suhteen, mitä pitäisi eh, tehdä ja mitä ei ole sallittu tehtävän. Thomas Hammarberg, joka oli erityisneuvonantaja ihmisoikeuskysymyksissä on sen laatinut. On tärkeää pitää tämä asia mielessä. Länsimieliset voimat Georgiassa täytyy säilyttää. Ja tästä pääsen siihen, mistä, mihin aloitin. Se upea edistys, jota on saatu viime kymmenvuotiskauden aikana – aikaiseksi täytyy yhdistää vahvasti tähän hallintoon. On tärkeää säilyttää se, koska pyrkimys saavuttaa demokraattisen puolueen tuho saattaa merkitä sitä, että sen perinnöstä joudutaan luopumaan. Ja se hajannus, joka siellä on ollut kansallisodan jälkeen, täytyy myöskin ottaa huomioon vaikuttavana tekijänä. Siitä syystä kaikki tämä täytyy pitää mielessä ja ymmärtää, että meidän mahdollisuutemme toimia ovat rajalliset. Kansalaiset äänestävät, mutta minun mielestäni päätösosmasta voi kyllä olla hyötyä tässä suunnassa. Thank you very much, uh, Ambassador. Paljon kiitoksia suurlähettiläs Dimitrov. Jos olitte. Sodosuuskista lyhyen kysymyksen teille, olkaa hyvä. Uh, <clears throat> once we have... Minulla on kaksi kysymystä. Georgian tilanne yllätti jo kerran meidät lokakuussa 2000 anteeksi, elokuussa 2008 muistan, että kesäkuussa AFETissa äänestimme päätöksestä Euroopan unionin äm, operaatiosta Kaukaasion alueella. Äh, meidän me ei tuolloin seurattu ja tämä, äh, tuolloin tämä palloitus tapahtui. Minulla on nyt kaksi kysymystä. Ensinnäkin, vaikuttaa siltä, että Vanishvili on jonkinlainen takapenkiltä ajaa ja hän hallitsee kulissien takaa maata. Kuinka perustuslaillista on toimia näin? Ivanishvili toisekseen on julkisuudessa sanonut, että nykyinen oppositio on huono ja se pitää korvata hyvällä. Tämä on Bujanadza. Bujanadza on Euroopan vastainen puolue. median valloittaminen etenee. Tämä vaihtaisi Euroopan mielistä julkista mielipidettä todennäköisesti Euroopan vastaisemmaksi ja sitten Georgia seuraisi Armenian linjalla. Onko tämä todennäköinen kuva sellaisena kuin Ivanishvilin puolueesta on suunnitellut? Äh, Paljon kiitoksia. Nyt antaisin suurlähetteelle mahdollisuuden vastata tähän kysymykseen lyhyesti ja sitten aloitamme puheenvuorot. Se, että meillä nyt Georgia suurlähettilän kuuleminen. Eli hyvin lyhyesti, olkaa hyvä suurlähettiläs. Kiitoksia tästä kysymyksestä, Harjusvalski. En nyt tietenkään ihan varmasti voi kertoa, mitä jollain on mielessä Georgiassa. Tämä tilanne, jota kuvattiin, ei ole mahdoton, mutta kuitenkin toivon, että tämä on kehityssuunta, joka lopulta päätetään sen pohjalta, millä tavalla nämä eri tahot toimivat Georgian poliittisessa elämässä. Me tietenkään emme voi vaikuttaa äänestäjien päätöksiin, eli voimme vain seurata siellä, sitä, mitä siellä tapahtuu. Ja uskon, että kaikki henkilöt, jotka ovat kaikkein näkyvimpiä Euroopan tukijoita Georgiassa, kovasti haluaisivat vahvistaa tätä ajatusta sen sijaan, että se estetään. Kuitenkin ymmärrän, että riskejä on olemassa, ja siksi korostaisin, että on hyvin keskeistä, käyttää välineitämme, moraalista auktoriteettia ja tiedon välitystä, jotta voimme tehdä selväksi, että Georgian onnistumiset tiellä kohti Eurooppaa ovat asioita, joita tulee tukea ja myöskin eri tahojen tulee tämä ymmärtää. Ja meidän täytyy kunnioittaa tahoja, jotka haluavat siirtyä tähän suuntaan. Uh, Paljon kiitoksia jälleen kerran kiitoksia siitä, että te olette täällä paikalla tänään. Nyt palaamme puhujalistaan. Edustaja Koval. Point of order. Tuo järjestyspuheenvuoro. Neits, olkaa hyvä. Niin no. Kun minun mielestäni tämä on ihmeellinen tämän iltapäivän työn muutos. Tietysti on hienoa, että tässä Kirillov on täällä paikalla – Ai Dimitrov, anteeksi. Ei minä tässä nyt edustin sitä kollegaa, vaan... No joka tapauksessa. Joko käydään kunnon keskustelu Georgiasta, ja se olisi hyvä, mutta tämä keskustelu, jossa ensin puhuu Surret ja sitten Sarius Volski, eikä kukaan muu kykene tähän ottamaan kantaa, niin on ihan outo. Minä haluan käyttää puheenvuoron. Jos keskustellaan Georgiasta, niin keskustellaan Georgiasta sitten. Niin, että suurlähettiläs on paikalla. Mutta ei nyt tällä tavalla, kun se nyt on hoidettu. Minä vastustan sitä. Okay. One other one and then I will... Kiitoksia vielä yksi puheenvuoro ja sitten vastaamme. On behalf of my group, we're a little bit shocked with the procedure. Siis minun ryhmäni on hiukan järkyttynyt tästä. No, suurlähettilään läsnäolo ei ollut merkattu esityslistalle, ja tuntuu, että tästä on tulossa kuulemistilanne Georgiasta, ja siitähän nyt ei ole kyse. Meillä on hyvin paljon kysymysmerkkejä liittyen tähän menettelyyn. The presence of the ambassador was announced at the beginning. There was no... Kerroimme kokouksen aluksi, että suurlähettiläs on paikalla. Kukaan ei silloin käyttänyt puheenvuoroja vastustaakseen tätä läsnäoloa. Ja halusimme antaa suurlähettilälle mahdollisuuden lausua muutama sana Georgian tilanteesta, mutta tämä ei ole kuuleminen Georgian liittyen. Käymme yleisluotoista keskustelua. Georgia on osa tätä keskustelua. Kommentti ilman mikrofonia. Was announced at the beginning, yes, and... Aivan aluksi ilmoitimme, että suurlähettiläs on täällä ja silloin että käyttänyt puheenvuoroa, että vastustanut tätä. En ymmärrä, miksi nyt toimia näin. Paljon kiitoksia. Sitten eh, edustaja Brock. Meidän täytyy olla hiukan rennompia. Kyseessä on nyt mietintö, joka käsittää myös Georgian, mutta ei pelkästään Georgian. Ja me aluksi totesimme tosiaan, että suurlähettiläs paikalla kukaan ei vastustanut sitä. No, meillä on paljon asioita, esityksestä me puhuimme esimerkiksi Ukrainasta, eikä siitä kuitenkaan tullut mitään ylimääräistä kohtaa esityslistalle. Eli me voimme esittää nyt kysymyksiä Dimitroville. Ja me voimme jatkaa tätä. Tämä ei ole mikään suljettu istunto. Hän voi jäädä tänne paikalle. Ja hän voi vastata kysymyksiin, jos hän haluaa. Ja sitten voimme ihan normaalisti jatkaa keskustelua Sarjus Volskin ja Panzerin mietinnöstä. Eli en minä näe tässä mitään ongelmaa. Paitsi jos sitten ajatellaan, että muodolliset kysymykset ovat nyt tässä kaikkein tärkeimpiä. Ja olisin kiitollinen nyt siitä, että suurlähettiläs on tullut tänne paikalle puhumaan näistä asioista. Kyse on yhdestä maasta, joka liittyy tähän mietintöön. Ja on hienoa, että ihan järkevää, että suunnittelija on nyt paikalla, eikä sen pitäisi johtaa siihen, että jos joku ei pidä hänen lausunnoistaan, niin ei se nyt muuta tätä minkään. Näin nyt käy välillä, että meillä on erilaisia poliittisia näkemyksiä ja meidän täytyy vain hyväksyä se. Minä arvostan Dimitrovin tekemää työtä kovasti. Hän on saanut aikaan hyvin suuria asioita, mitä tulee rauhanomaiseen siirtymävaiheeseen Ukrainassa – ja rauhanomaisiin suhteisiin. Meidän täytyy arvostaa tätä. Tämä on onnistunut hänen avullaan ensimmäistä kertaa tämän maan osalta. Eli siellä on nyt ensimmäistä kertaa tapahtunut rauhallinen vallan siirtyminen ja olemme hänelle kiitollisia siitä. Meidän täytyy tunnustaa tämä. Kiitos. And I think Paljon kiitoksia. Nyt uskoakseni meidän ei pitäisi enää käyttää enemmän aikaa tähän asiaan. No, vielä uusi työjärjestyspuheenvuoro. Neitsi, olkaa hyvä. A personal fact. Niin henkilökohtaisesti haluaisin todeta, että minä en ole vastustanut enkä aio vastustaa <clears throat> Tbilisin suurlähettiläämme läsnäoloa. Ei missään tapauksessa. Sehän on yksi näistä välineistä, joka Sarius Voski tässä on, että totesi, en minä sitä vastusta, että suurlähettiläs täällä on. Able to control Siis kuka meistä ei pysty hillitsemään Volskia, kai sä nyt sen ymmärrät. Let's, let's go further with the... Hyvät kollegat, jatketaan nyt eteenpäin. Ja sit voit jäädä paikalle, jos haluat. Jos joku haluaa puheenvuorossaan esittää suurlähettilälle kysymyksen, uskoakseni hän on valmis sellaiseen vastaamaan. Mutta Mennään nyt eteenpäin. Edustaja Kovalet, yleiskeskustelu liittyen tähän kohtaan. Olkaa hyvä. E, tego sprawozdania. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että valmistelitte tämän mietinnön. Se sisältää monia mielenkiintoisia osioita. Me olemme puhuneet paljon Ukrainan oranssista vallankumouksesta – ja kun näin on tehty, niin usein unohdetaan se, mitä sen jälkeen tapahtui, joka johti ikään kuin väsymykseen suhteessa Euroopassa, Euroopan. Yksi niistä lupauksista, jonka Jushenko teki tuolla itsenäisyysaukiolla, oli viisumivapauskysymys. Moldova Ukrainan tapauksessa tiedän tämän hyvin. Ennen Vilnan huippukokousta viisumikysymys on tärkeässä asemassa. Ja on mahdollista, että sillä on tärkeämpi rooli kuin kaupallisilla kysymyksillä. Eli meidän täytyy ottaa esille tämä viisumiskysymys. Se, että viisumit vapaus tulee, se ei merkitse sitä, että rajatarkastukset poistuisivat. Nyt meillä on sähköiset tarkastukset – paperiasiakirjojen tarkistaminen rajalla on monimutkaista. Meillä on kokonainen liikehdintä visumita vastaan, niin kuin Batori, säätiö, puolalainen aivoriihi on huomioinut. Tämän tyyppisissä maissa kuin Ukraina ja Moldova meidän uskottavuutemme EUna on pelissä ja voimme menettää sitä paljon, jos säilytämme tai jos en ota siis esille tuota viisumivapauskysymystä. Jos me emme sitä ota, niin muutkaan toimielimet eivät sitä tee, koska ne ovat yleensä byrokraattisempia tässä suhteessa. Kiitoksia. Edustaja Koppa. Thank you very much. Uh, first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin puhun varjoesittelijämme Marisievicin nimissä. Hän ei päässyt paikalle. Euroopan naapuruuspolitiikkaa on monet kyseenalaistaneet ja on hyvä, että sitä katsotaan myönteiseltä kannalta. Itäinen kumppanuus on myönteistä ja parlamentti tukee sitä. Meillä on Euronestin parlamentaarinen yhteis- yleiskokous, mutta täytyy katsoa, onko lasipuoliksi täynnä vai tyhjä. Mutta EU on kuitenkin tehnyt suuria ponnisteluita. EPP katsoo tätä asiaa myönteisesti tai kielteisesti riippuen siitä, kuka on vallassa näissä maissa, oikeistoystävät vai muut. Me emme hyväksy, että tätä politiikkaa käytetään puoluepoliittisessa pelissä. Sitten oma puheenvuoroni. EUn naapuriispolitiikka, erityisesti kun katsotaan nyt tämänhetkistä poliittista tilannetta eteläisellä alueella, siihen pitää antaa uutta pontta. Meidän pitää keskittyä toimiin, jotka johtavat demokratian ja vakauden vahvistamiseen tällä alueella. Kansalaisyhteiskunta on yhä enemmän läsnä sekä itäisessä kumppanuudessa että myöskin etäis- itäläisen kumppanuuden maissa. Oikeusvaltioperiaate, perusvapaudet ja oikeudet, mukaan lukien sananvapaus, seksuaalinen suuntautuminen ja muut, Nehän ovat myöskin EUn perusperiaatteita ja niitä tulee kaikin tavoin tukea. Mitä tulee kumppanuuksiin, vaikkakin tämä on todettu jo, meidän täytyy edelleen toistaa, että meidän täytyy toteuttaa uudistuksia näissä maissa. Tällä tavalla voidaan saada aikaan poliittista sitoutumista ja läheisiä suhteita Eurooppaan vaihtamalla hyviä käytänteitä ja poliittisella ja taloudellisella vuoropuhelulla. Näinä vaikeina aikoina, erityisesti eteläisillä alueilla, on erittäin tärkeää, että EU antaa varoja pakolaisten ja maahanmuuttajien suojelemiseksi, erityisesti keskittyen naisiin ja lapsiin. Hyvin paljon on tehty tarkistuksia tähän mietintöön, ja se osoittaa, kuinka tärkeää tämä politiikka on Euroopan parlamentille. Olisi hyvä ja tarpeen, että tämä päätöslauselma vahvistuu tarkistuksella, joilla luitetaan edellä mainittuja periaatteita. Landsbergis. Kiitoksia koppasoron Landsbergis. Thank you, <clears throat> Kiitoksia. Minulla on joitakin huomioita liittyen mietintöön sellaisena kun se on luonnosteltu. Luonnollisesti aikaa on kulunut ja eräät kohdat ovat aivan vanhentuneita nyt hiljattaisen tapahtumien valossa ja jotakin aukkoja on. Ehkäpä näitä voitaisiin parantaa tarkistusten kautta. Voin tässä ottaa muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi jos vertaillaan Venetsian komission tietoa Ukraina kohtaan luonnollisesti tässä pitäisi muokata ja poistaa tekstiä kuten Jatsekin tässä sanoo. Sitten muita asioita, joita tulisi säilyttää mielessä. Syyria, Georgia ja Armenia. Armenian kehityksen suhteen on tarpeen sanoa, ettei mitään kehitystä ole assosiaatiosopimusvaatimusten suhteen niiden, joita täällä parlamentissa on hyväksytty vaatimuksia liittyen tähän jäätyneeseen konfliktiin ja niin edespäin. Jotakin pitäisi tehdä. Hiljattain Armenian hallitus on heittänyt Euroopan ulottuvuuden ylilaidan ja pitää euroasialaista parempana. Meidän täytyy seurata näitä tapahtumia luonnollisesti. Sitten Georgia. Ehkä aukkoja voitaisiin täyttää sellaisella ehdotuksella, että varovaisuutta tarvitaan, että voitaisiin välttää riskit kentällä, kun jatkuvasti tapahtuu provokaatioita maanhallinnan suhteen Georgiassa. Tämä on pienen tason toimintaa. Tämä on tarpeen Syyriassa. Syyrian kohdalla meidän pitäisi kiinnittää huomiomme myöskin humanitaariseen tilanteeseen tämän lisäksi jonkin hyvin konkreettiseen pitäisi vaatia Syyrian konfliktin ratkaisemista ja, ja erityisesti kaas, kemiallisten aseiden käytön tuomitseminen on tärkeää. Ja kaikki huolet ja keskustelut liittyen aseisiin ja aseista riisuntaan, tätä ei ole lainkaan otettu huomioon tekstissä. Kukaan ei korosta vastuuta niiden vastuuta, jotka näitä päätöksiä tekevät ja ampuivat näitä kemiallisia aseita. Kiitoksia. Mr. Landsbergis, uh, the floor. Kiitoksia edustaja Landsbergis ja edustaja Scholz, olkaa hyvä. Mr. Scholz? Schulz. No, Scholz. Scholz. Eikö? Ei, eli edustaja Teharus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοίταξε, hyvä puheenjohtaja. Voitteko laittaa kuulokkeet päähänne? En ole vakuuttunut siitä, että Armenia on valinnut tämän tien itse. Pelkään, että menetämme tärkeän liittolaisen tällä alueella, jos teemme sen, mitä Landsbergis sanoi, eli että tuomitsemme Armenian päätöksen. Meidän täytyy ottaa huomioon Armenian yleinen ilmapiiri, sen eristäytyneisyys, Meidän täytyy ottaa huomioon se, että Armeenian kansa elää eristyksessä, pelossa, kansa terrorisoidaan ja meidän täytyy erottaa Vuoristokarabahin kysymys assosiaatiosopimuksesta. Tämä kysymys, joka liittyy miehitettyyn alueeseen, sen että ei tulisi johtaa siihen, että tehdään, teemme erilaisia päätöksiä. Minä en henkilökohtaisesti ole vakuuttunut asiasta. Tapasin Armenian virkamiehiä äskettäin. Pääministeri myöskin ja kävi selväksi, että siellä katsotaan kohti EUta. Eli kaikki tämä täytyy ottaa huomioon ennen kuin teemme päätöksen ja en usko, että mietinnössä pitäisi mennä eri suuntaan. Meidän täytyy auttaa Armeniaa ja varmistaa se, että se katsoo kohti Eurooppaa. Vuoristokaravahin kohdalla meidän täytyy luonnollisestikin ratkaista tämä kysymys, mutta, mutta sovelletaanpa lopulta tätä itsemääräämisoikeutta koskevaa artiklaa 2. Jos näin tehdään, niin silloin konfliktitkin kyetään ratkaisemaan. Kiitoksia, De Kaiser. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kollegaa uskoakseni ovat tässä tehneet erittäin hyvää työtä liittyen kahteen eri ulottuvuuteen naapurustopolitiikassa. Ongelma, jonka havaitsemme luonnollisesti tässä ajattelen naapurustopolitiikkaa erityisesti etelässä, on tilanteen suuri muutosalttius ja uskoisin, että ne asiat, joita tässä nyt on todettu jotka on otettu mukaan tarkistuksiin, eivät enää ole ajankohtaisia, tai ne ovat osittain ajankohtaisia, sillä tilanteet ovat muuttuneet. Uskoisin, että liittyen esimerkiksi tähän äh, Libanonin tilanteeseen epäselvyyttä on. Minä itse esittiin tarkistuksen koskien rajan sulkemista palestiinalaisilta ja syyrialaisilta pakolaisilta mutta tämä kestikin vain kolme päivää ja raja avattiin uudelleen, mutta tällä hetkellä ongelma Libanonissa on se, että humanitaarisilla järjestöillä ja YK on edustajilla ei ole resursseja ratkoa tilannetta eikä tukea ole. Tämä on se ongelma, jota ei ole ratkaistu. Parlamenttia pyydettiin ryhtymään toimeen, mutta tällä hetkellä hallituksessa ei kukaan pysty koordinoimaan tapahtuvaa yksinkertaisesti haluaisin kysyä, mitä nyt teemme. Teemmekö suullisen kysymyksen, suullisen tarkistuksen, odotammeko tässä täysistuntoa? tekstiä lehdetty mokkaamaan sitä mukaan, kun tilanne muuttuu. Sitten edustaja Landsbergistä viittasitte kemiallisiin aseisiin ja syyllisiin osapuoliin niin edespäin. Olen samaa mieltä, mutta tässä ainakin pitäisi olla onnellinen siitä, että on olemassa nykyisin yksimielisyys liittyen näihin kemiallisiin aseisiin. Olemme tilanteessa, joka jatkuvasti muuttuu ja mielestäni aina täysistuntoon asti meidän pitäisi jättää mahdollisuus tehdä yhteenvetoja ja sitten mahdollisesti suullisia tarkistuksia. Tässä kollegat ovat tehneet hienoa työtä, mutta tilanne muuttuu jatkuvasti ja se muuttuu hyvin merkittävällä tavalla. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitoksia. Seuraavana Edustaja Stier. pa evo, samo bi... E, Kiitoksia. Kummatkin esittelijät ovat tehneet hyvää työtä ja ottaisin esille kaksi asiaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin johdonmukainen raportointi ja se, että otetaan huomioon kaikki tarkistukset ja näinhän esittelijät lupasivat tehdä. Ja erityisesti kun ajatellaan viimeaikaisia tapahtumia ensimmäisen luonnoksen jälkeen loppuversioon asti, ja kun ajatellaan Strasbourgissa hyväksyttyjä päätöslauselmia esimerkiksi koskien Egyptin tilannetta, on puhuttu hyökkäyksistä kristittyjä vastaan ja siitä, että EU on oltava tärkeässä roolissa tällä alueella. Tällaiset tarkistukset varmasti löytävät paikkansa tässä tekstissä. Sitten on toinenkin asia. Tämän tyyppisessä keskustelussa pitäisi tarkastella poliittista prosessia sekä itäisessä että eteläisessä kumppanuudessa. Tämä ei ole pelkästään summa niistä asioista, joita eri maissa tapahtuu, mutta voidaan nähdä, että Euroopan unioni menettää Georgiassa ja Armeniassa vaikutusvaltaansa ja saman aikaan Moskovan vaikutusvalta on kasvussa. Moskova puuttuu asioihin myöskin Syyrian kysymyksiin. Eli meidän pitää systemaattisesti tarkastella näitä asioita, jotka todellakin korostavat tämän mietinnön merkitystä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meidän täytyy nyt katsoa tätä naapuruspolitiikkaa hyvin läheltä. On puhuttu nyt arabi keväästä arabivallankumouksista. Sehän korosti sitä, millaista naapurispolitiikkaa nyt tarvitaan. Meillä on näitä assosiaatiosopimuksia Mubarakin ja Benalin hallintojen kanssa. Koskaan ei ollut mitään kyseenalaistamista tai jäädyttämistä, koska ihmisoikeuksien lisäksi kyse oli siitä, että voidaan taata taloudellinen kauppa. Euroopan kansalaisille emme tietenkään ja myöskään naapureille emme halua tällaista. Joten jos nyt ajatellaan naapuruspolitiikkaa, niin sen ytimessä on se, että saadaan aikaan assosiaatiosopimuksia politi- talouspolitiikan pohjalta, jota EU-ssa harjoitetaan. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että näissä maissa tehdään talousuudistuksia, jotta todellakin voimaan luoda vapaa alue Sitten kun ajatellaan vaikka rahoitusalan sääntelyä ja yksityistämistä, niin olemme ajautumassa umpikujaan. Me olemme ajamassa alas sosiaalisia arvoja, merkittäviä saavutuksia, ja tätä sitten halutaan viedä muualle, ja me vastustamme tätä. Me haluamme naapuruuspolitiikkaa, johon liittyy assosiaatiosopimuksia, joita, jotka pohjautuvat vastavuoroisuudelle, vauraudelle ja yhteisille arvoille kumppanien välillä. Niitä ei koskaan saa pakottaa toisille. Eli tämä lähestymistapa on sellainen, jota me emme hyväksy. Ja tästä on selkeitä esimerkkejä. Esimerkiksi kun ajatellaan suhteita, joita meillä oli näiden kahden hallinnon kanssa, eli Mubarakin ja Benalin hallintojen kanssa, niin tässä on punaisia linjoja, jotka nyt sitten kyseenalaistavat tämän toimintatavan. Eli Palestiina ja Länsi-Sahara. No on selvää, että kun jos katsotaan tätä filosofiaa, niin se nyt ei esimerkiksi Länsi-Sahara, joka on autonominen alue, mutta se on Marokon miehittämä. Siellä ollaan miehittämistä harjoittamassa, mutta naapuruuspolitiikka kansainvälisen oikeuden lisäksi antaa kuitenkin merkittävän roolin yhteistyölle Marokon kanssa, ja samoin on käynyt Palestiinan kanssa, kun ajatellaan tätä miehitystä ja sotarikoksia, joihin Israel on syyllistynyt, ja näihin ei ole vastattu mitään, koska tämä tosiaan ei kiinnosta. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla EU tällä hetkellä toimii poliittisten johtajien kanssa. Ja poliittisia johtajia nyt Euroopassa kiinnostaa se, että säännellään taloutta ja tällä tavalla voidaan kerätä pääomaa hyvin harvoihin käsiin. Me olemme siis esittäneet tarkistuksia tämän suuntaisesti. Ja naapuruspolitiikassa puhutaan myöskin Turkista ja siitä, että Turkki saattaisi liittyä, jos tietyt ehdot täyttävät niin meidän täytyy ottaa huomioon, että Turkki on miehittänyt myöskin Pohjois-Kyproksen siellä 40 000 sotilasta, ja tämä miehitys jatkuu, ja vaikka tämä rikkoo kansainvälistä oikeutta. Kiitos. Gracias, presidente. Unos comentarios básicamente sobre... Niin, vielä eteläisestä naapuruudesta. Kuuntelin Panseria, ja hän, hän sanoi, että mietinnön tavoitteena on luoda näitä työryhmiä muidenkin maiden osalta, kuten Egyptin ja Jordanian osalta tehdin. Ja olen tehnyt tähän liittyvän tarkistuksen, on maita, jotka ovat jääneet tästä järjestelmästä vähän syrjään. Sitten konkreettisia asioita. Ensinnäkin samanaikaisesti, kun tehdään viisumisopimuksen maiden kanssa, niin sitten tehdään sopimuksia myöskin, jotka liittyvät takaisinottamiseen. Ja nämä liittyvät yhteen ja nämä helpottavat maahanmuutto-ongelmia. Mutta meidän täytyy myöskin viitata Välimeren unioniin. Viime vuosina on nähty, että tämä unioni on ollut hyvin merkittävässä roolissa ja se on uusi elin, mutta meidän täytyy muistaa sen olemassaolo ja meidän täytyy Ashtonille myöskin muistuttaa siitä. Eli se voisi olla hiukan aktiivisemmassa roolissa. Sitten konkreettisista maista, niin tässä puhuttiin näistä konkreettisista esimerkkeistä ja tosiaankin meidän täytyy nyt puhua Egyptistä. Pari viikkoa sitten Strasbourgissa hyväksyttiin päätösasema, jossa puhuttiin tällaisesta sovittelumenettelystä. Ja olen tehnyt tarkistuksia, joissa on hiukan myönteisempää kielenkäyttöä sekä Algerian että Marokon osalta. Ja mielestäni tässä mietinnössä ei ole otettu huomioon, mitä myönteistä on tapahtunut näissä, näiden maiden suhteessa EU-hun. Muutama kuukausi sitten esimerkiksi olimme tarkkailemassa paikallisia vaaleja, ja sitten meillä on eurooppalainen toimintasuunnitelma Algerian suhteen ja niin edelleen. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin kommentoisin sitä, mitä Kyproksen kollegani Eleni totesi Armeniasta. Valitettavasti hän ei päässyt eilen paikalle, kun kävimme keskustelua aika pitkää sellaista Porevan mietinnöstä. Hän ei, Thomas Poreva ei ollut paikalla ja puhuin hänen nimissään. Me tuemme hyvin voimakkaasti esittämäsi kantaileen ja voin vakuuttaa sinulle sen, että minulla kyllä jäänyt sitä vaikutelmaa tästä valiokunnasta, että tämä parlamentti tai tämä valiokunta olisi kääntämässä selkänsä Armenialle. Ja Armenia, vaikka valitettavasti onkin tehnyt tällaisen geopoliittisen ratkaisun, niin minä uskon, että se on tapahtunut painostuksen vuoksi, vaikka toiset ovat eri mieltä. Ja me jatkamme kuitenkin Armenian auttamista, pidämme ovet auki Armenialle, sen yhteistyölle ja osallistumiselle EU-aloitteisiin. Vihreätkin ottivat esille eilen kysymyksen, joka koski viisumivapautta ja vuoristo Karabahia. Ja emme tue sitä. Emme halua kieltää armenialaiset, jotka elävät vuoristokarabahin alueella viisumivapautta. Brock ja muutama muu ja minä, jotka olimme tuolla valiokunnassa kymmenen vuotta sitten, minä ensimmäistä kertaa jo naapuruuspolitiikasta pidin, tein mietinnön silloin, kun tämä koko käsite tuli ylipäätään esille. Silloin olin ainoa mietinnön esittelijä. Ajattelin silloin, että yhden koon ratkaisu sopisi hyvin itään ja etelään. Hyvin nopeasti nähtiin kuitenkin, että nämä kaksi erosivat toisistaan ja että on erittäin vaikea niputtaa maita yhteen näissä eri ulottuvuuksissa. Marokko ja Moldova ovat aivan yhtä erilaisia tänä päivänä kuin tuolloin, kuten Algeria ja Armeniakin. Kun katsoin tuota mietintönä tänä aamuna ja kun äänestimme Sahelin mietinnöstä, niin nämä erot ovat suuria. Tietysti arabikeväästä on tullut jonkunnäköinen jäätynyt talvi. Siellä, näissä maissa on siirrytty kauemmas liberaalista demokratiasta, josta tällä mantereella saadaan nauttia. Venäjäkin on herännyt tähän itäiseen naapuruussuhteeseen, eikä pelkästään otaisille omia kansallisia, tai ottaisille kansalliset toimensa ja laittaa kapuloita rappa, rattaisiin, mutta olen toiveikas, että Ukraina, joka on suuri ja pienempi Georgia, voivat kuitenkin pysyä oikealla kurssilla ja vastustaa näitä kovia tuulia, jotka Moskovasta puhaltautuneen avulla yritetään maiden kurssia kääntää toiseen suuntaan. Se, mikä viimeisen kymmenen vuoden aikana on esitetty ja oma mietintöni jälkeen 2004-2005, Välimeren unioni näyttää olevan henkitoreissaan. En tiedä, onko mihin se menossa vai onko menossa mihinkään aina näinä päivinä. Aina tietysti yhden korratkaisun voidaan soveltaa kaikki. Sehän on ihan nopea pikaratkaisu meille mallina. Minun käsittääkseni kuitenkin tarvitsemme erittäin joustava lähestymistavan, jotta tästä armeijan kysymyksestä tehdään merkittävä. Olen ollut sekä etelä että itä, että pelkkä itä-esittelijä. Nyt tässä on ikään kuin maakohtaisempi lähestymistapa. Me halusimme tällaisen temaattisemman lähestymistavan tuolloin perustuen erilaisiin periaatteisiin siihen, että näillä on paljon yhteistä, mutta nyt huomioin, että kun maakohtaisesti näitä on kuvattu, niin tässä on enemmän kuin, enemmänkin tällainen kirjo eri maita ja kuvaus niistä suhteessa niiden naapurustoon. Ihmettää, että naapuruspolitiikka käsite ylipäätään vielä on hengissä, mutta se on kaikki mitä meillä on ja voin onnitella esittelijöitä siitä, että nämä ovat tehneet parhaansa näin hankalassa tilanteessa ja tietysti ryhmämme tukee tätä teidän mietintöänne. Käsitteenä siitä huolimatta se on edelleen erittäin ongelmallinen. Uh, monsieur le Président, chers collègues. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, itse asiassa haluaisin kiittää esittelijöiden Sarjus Volskin ja Panzerin työtä, sillä todellakin he ovat tarttuneet mahdottomaan tehtävään. Kun luemme mietinnön, käsitämme kuinka vaikea, mahdoton tämä tehtävä on. Meillä on nyt edessämme tällainen pala palalta teksti. Meillä on Syyriasta kappale, en tiedä kuinka sitä arvioida. Kun katsoo, mitä Sarjus Voski sanoi Georgian suhteen, ja sanoo, että demokraattiset normit ovat taantuneet hiljattain pahasti. Voimme vain pohtia, minkälaisia normeja oli vallalla ennen enemmistön muutosta huomaan, että Egypti on ainut maa, jonka kohdalla pyydetään, että Euroopan unioni käyttäisi ehdollisuusperiaatetta minkään muun maan kohdalla tätä ei yhtä selvästi pyydetä. Eli minä olen nyt hyvin kiusaantunut ymmärrän vaikeudet, ymmärrät, että ole mahdollista tehdä 20 tai 30 sivun mietintöä. Ja on pakko toimia, kuten nämä kaksi esittelijää ovat tehneet välillä. Meillä on vain yksi lause maata kohti, kuten Moldavian kohdalla. Vaikeus, jonka Veronique de Kaiser toi esiin, on myöskin se, että asiat kehittyvät niin nopeasti, että se mitä on pari viikkoa sitten kirjoitettu ei enää pidä paikkaansa eikä kahden viikon kuluttua se, mitä nyt voidaan sanoa, ole enää totta. En tiedä, en tiedä onko tämä nyt oikein kuvaavaa liittyen siihen, kuinka mahdotonta on harjoittaa yhtä naapurustopolitiikkaa, joka koskettaa näin monia erilaisia maita sekä Välimeren eteläalueella – että itäalueella. Tässä jälleen kerran täytyy sanoa, että ihailen kollegoiden rohkeutta. En tiedä, olisinko itse ryhtynyt tällaiseen toimeen, mutta meidän täytyy delegaatiossa kuitenkin keskustella siitä, mitä tulemme tekemään. Tämä on nyt hyvin yleisluontoinen teksti. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti. Minäkin onnistelen esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Olen laatinut useita tarkistuksia ja uskon, että voimme tehdä sitä kompromisseja. Haluaisin vain sanoa, että olen varautunut tiettyjen kollegoiden suhteen, jotka puhuvat Armeniasta. Ja eilenkin totesin, että jotkut haluavat, että olisimme hiukan sokeita sen suhteen, mitä Venäjä on tehnyt. Meidän täytyy olla selkeitä ja meidän täytyy todeta, että tätä ei voida hyväksyä, että Venäjä asetetaan EUn edelle. Minä ehdottomasti torjun sen ja se, ettei mitenkään yhdistetä tätä Armenian osallistumisen ohjelmaan ja sitten tähän, että se onkin mennyt Venäjän kelkkaan – ja en ihan tue myöskään sitä, mitä Neitsi juuri sanoi, koska se, että maahan luotaisiin uusi oppositio, niin ei sitä nyt voida hyväksyä. Kollega äsken siteerasi tätä julkilausumaa, jonka Ivanos Vilis teki, eli meidän täytyy senkin suhteen olla selkeitä, eikä ole tarpeen verrata nyt tätä, tämä ele on täysin mahdotonta hyväksyä. Kiitos. Panseri. Allora. No niin. Ensimmäinen täsmennys, joka nyt täytyy tehdä. Me olemme jo tehneet poliittisen valinnan, jota minä tuen kynsin ja hampain. Eli se, että olisi yksi selkeä naapuruspolitiikka ja välttää se, mitä on viime vuosina tapahtunut, kun ajatellaan naapuruspolitiikkaa idän ja etelän suhteen. Ja meidän täytyy mahdollisuuksien mukaan pyrkiä toimimaan järkevästi ja luoda joustavaa politiikkaa ja miettiä, millaisia painopistealueita meillä on jokapäiväisessä politiikassa. Ja meidän täytyy pohjata tämä hankkeisiin, taloudellisiin resursseihin, jotka on kohdennettu tukemaan taloudellista ja sosiaalista kehityspolitiikkaa ja liikkuvuuspolitiikkaa tässä tapauksessa. Milan Mon tästä jo puhuinkin, eli meillä pitää olla laillista maahanmuuttoa, mutta myöskin pitää olla mahdollista, että henkilöitä voidaan palauttaa omin maihinsa. Ja tällä tavalla voidaan vaikuttaa näiden maiden talouteen ja kehitykseen. Ja tällä tavalla meidän pitää vahvistaa demokraattista siirtymävaihetta etelässä ja ehkä myöskin hiukan idässä. Ja meidän pitää vahvistaa se, että oikeusvaltioperiaate ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen ovat meille keskeisiä periaatteita. Nämä ovat ihan peruspilareita naapuruspolitiikassa, jotka pitää vahvistaa. Ja me olemme valinneet kriteereiksi tämän enemmän enemmällä periaatteen, mutta on myöskin kriteeri, joka jättää hiukan epäselvyyttä ja meidän parlamentissa täytyy tietysti osata soveltaa tätä politiikkaa oikealla tavalla. Sitten meidän täytyy jatkuvasti päivittää toimintaamme. No tietysti siinä vaiheessa, kun parlamentille esitellään tämä, niin ehkä silloin on tullut jo lisää suullisia tarkistuksia. Eli täällä parlamentissa ei aina ole riittävästi joustavuutta, ja ikävä kyllä etelässä etelässä tapahtuu muutoksia jo muutaman tunnin sisällä, ja meidän täytyy ottaa myöskin ne asiat huomioon. Eli meidän täytyy tehdä poliittisia valintoja, meidän täytyy yhdessä arvioida tilannetta ja sitten meidän täytyy päivittää tietoja meidän toimintamme. En nyt palaa enää näihin ydinkysymyksiin, koska meillä on nyt ajasta ja paikasta puutetta, niin nämä tarkistukset muuttavat epäilemättä hiukan tätä tekstiä. Niitä on aika paljon ja ne antavat johdonmukaisuutta esimerkiksi Egyptin, Algerian ja muiden maiden suhteen. Ja tietysti on tarkistuksia, joita ei voida hyväksyä. Myöskin ne, jotka eivät ole tarkastelleet maantietoa. Esimerkiksi joidenkin mielestä Pohjois-Afrikan maat ovat liittymässä EU-hun ehkä jossain vaiheessa. Ei se niin ole. Mutta tämä työ, jota nyt tehdään, niin on nyt vakavasti otettava ja konkreettista, ja tällä tavalla voidaan tehokkaasti vaikuttaa siihen, että parlamentti pystyy muokkaamaan naapuruspolitiikkaa, joka on johdonmukaisempaa ja joka ottaa huomioon asioita, joita tapahtuu sekä idässä että etelässä. Eli seuraavissa kokouksissa voimme sitten vielä hioa tätä työtä eteenpäin. Kiitos. Danke, Uh, first, I think this kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin mielestäni tärkeää on tämä kaksoismietinnössä yleisviesti. Eli vetoan kaikkiin kollegoihin, että ette joutuisi tilanteeseen, jossa ette näkisi metsää puilta. tässä on tiettyä potentiaalia ja vahvuutta naapuruuspolitiikassamme, mutta sitten sitä pitää räätälöidä etelän ja idän erityisiin tarpeisiin. Jos EMPtä ei olisikaan, meillä olisi vain Algeria ja Armenia ja Marokko ja valko erikseen. Meillä on kuitenkin synergia, syntyy ENPstä. Ja sitten sitä voidaan kohdistaa paremmin, kuin siihen on tarvetta. Sanoisin, että tämän mietinnön viesti on se, että tarvitsemme vakaan, dynaamisen, kysyntäperusteisen, hyvin toimivan, tehokkaan järjestelmän. Rauha, vakaus ja vauraus ympärillämme on tärkeä asia. Se on Euroopan ulkopolitiikan päätavoite. Eli tämä mietintö ei nimenomaisesti ole maakohtainen. Jos halutaan lukea pidempiä kuvauksia, niin menkää sitten Armenia-mietintöön, Marokko-mietintöön. Ne ovat hyvin laajamittaisia ja yksityiskohtaisia. Minä olen ylpeä nähdessäni, että Moldovan kohdalla kykenin sanomaan kaiken ihan yhdellä ver- virkkeellä. Mitä lyhyempi, sitä parempi. Ei kukaan lue näitä pitkiä sepustuksia. Tämä on nyt hyvin kiteytetty versio. Jos yksityiskohtia haluatte, niin voitte katsoa maakohtaisia kertomuksia. Ne ovat pitkiä ja polveilevia. Olen huomioinut kaikki kommentit Landsbergikselle, presidentti Landsbergikselle. Muutoksia tietysti tulee ja päivitetään Armenia, Ukraina ja Georgia. Tilanne muuttuu. Kommenttini Neitsille, no joka nyt enää ei olekaan paikalla. Yritän sanoa, että se, että todellinen maailma muuttuu, niin ei se ole mikään syy siihen, ettei tätä maailmaa voisi kuvailla. Eli me yritämme nämä loppusanamuotoilut tehdä sitten ihan lopuksi. Ja jos mitä huonoita tapana etelässäkin, niin sekin on ihan yhtä ajanmukainen. Maailma meidän ympärillämme muuttuu, mutta tätä tilannetta päivitään. Se on Landsbergiksellä vastaus näitsillä. Päivityksen jo viittasinkin. Georgia, mistä tulee tällainen käsitys siitä, että että Georgiassa on hyvä demokratian taso. Hammarbergin mietintö nyt ainakin. Siinä kuvaillaan hyvin demokratian ö, ähm, taaksepäin menoa. Kovalin, oh, hetkinen, onkohan tällä paikalla? Hän sanoi, että miten tärkeitä nämä viisumit ovat. No minä nyt vaan siteran. Me sanomme mietinnössä myös, että että meillä pitäisi olla mahdollisuus tulevaisuudessa visumivapauteen, mikä, missä tämä, tätä lähestymistapaa pitää soveltaa. Emme me voi sen enempää yksityiskohtiin mennä. Tämä on horisontaalinen, tiivis mietintö. Vielä kerran haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana. Yksikään teidän kommenteista, ne joko suunninen tai kirjallinen, ei jää pohdinnan ulkopuolelle. Olen pahoillani, minä ja Panzeri, jos edelleen joudumme tässä virtaviivaistamaan tätä mietintöä. Luotamme teidän tulevan tukeenne, varsinkin tässä yleiskysymyksessä. Naapuruspolitiikka on äärettömän tärkeää unionin tulevaisuuden vuoksi. Se on meidän lakmustestimme. Jos me siinä epäonnistumme, sitten epäonnistumme kyllä muussakin. I just wanted to ask uh, particularly uh, Jashik uh, Sari. Halusin erityisesti kysyä. hän oli oranssivallankumouksen aikoihin ähm, mukana ja tätä politiikkaa melko nopeasti laadittiin. Ettekö ole samaa mieltä siitä? No tämä on ehkä hieman provokatiivisesti sanottu, mutta tuohon aikaan olin juurikin tätä mieltä todellakin ja hänkin ehkä oli, että tämä koko äh, naapurustopolitiikka kasattiin kiireessä, kun eräät jäsenmaat painostivat, he pelkäsivät Venäjän hermostuvan ja haluttiin valmistella Ukrainan lähentymistä Euroopan unioniin. Oranssin vallankumouksen aikoihin ajateltiin, että maasta voisi tulla liberaalidemokratia, joka olisi vaikea pitää Euroopan unionin ulkopuolella. On vaikea välttää ajatusta, että tämä on jotakin, mikä on kehitty kokoon kiire, kiireesti, itäinen kumppanuus ja nämä alueet, jotka ovat lähellä Euroopan unionia. Tämä on ehkäpä, kuten Panseri sanoi, avainkysymyksiä, mutta Tämä oli 89 vuotta sitten vallalle sen tilanteeseen, geopoliittisen tilanteeseen reaktio. Onko tämä yhä perusteltavissa olevaa? Se on sitten eri asia. Ei katsotaanko historiallinen muistosi ihan kunnossa. Niin minulla on historiallista muistoa, joka menee pidemmälle kuin se, mistä Chanok puhui. Olin Eurooppa-ministeri EUn naapurivaltiossa. Teitä oli ensin 12-15, naapurina. Ja meillä on kumpikin näkökulma, joka harvalla mistä täällä parlamentissa on. Eli kun katsotaan asiaa näistä kahdesta näkökulmasta, joka on enemmän kuin historiallista perspektiiviä, niin sanoisin, että hienosti tehty. Ehkä olisi voitu paremminkin tehdä, mutta ihan hyvin tehty. Muuten tilanne saattaisi olla paljon pahempikin. Eli parempi myöhään kuin ei milloinkaan. No tietysti olisi voitu toimia nopeammin ja vähän avokätisempi, mutta näin nyt on. Politiikkahan on se, että tehdään se, mitä pystytään olosuhteiden mukaan. Ja jos unelmoi se, että itänaapuruspolitiikka korvataan laajentumispolitiikalle, mutta sanoisin, että se on tällä hetkellä mahdotonta – paremmin vankkaa naapuruspolitiikka kuin ei mitään. Eli paljon asioita pitää parantaa, ja kun sanon, että meillä pitää olla interaktiivista, vankkaa politiikkaa, ja jos katsotaan nyt tätä koko kohtaa, jossa puhutaan siitä, miten suositellaan, että EUn pitäisi ABCDE ja niin edelleen, siis hyvin paljon tähän pitää lisätä ja muuttaa. Mutta se, että kyseenalaistetaan politiikka, jota ilman ulkopolitiikka olisi alastonta ja lähes olematonta, niin se on vähän liioittelua. Jos tämä tulee jostain kunnianhimoisesta lähestymistavasta, niin se oli ihan hyvä, mutta meidän pitää luoda nyt mahdollisimman vankkaa ja hyvää politiikkaa, eikä pidä nyt kyseenalaistaa sen tarkoitusta, koska se on järkevää politiikkaa ja sitä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Kiitos. Kiitoksia vielä pari huomiota näihin historiallisiin kysymyksiin. Puolalaiset ja ruotsalaiset ovat puhuneet tästä ja sitten on puhuttu myöskin suhteista maihin ja että näitä suhteita pitää vahvistaa. Me haluamme avata Ukrainalle tietä Eurooppaan. Tämä on mielestäni historiallisesti nyt oikea suuntaus. Ja toiseksi kollegat ovat puhuneet ongelmistaan, eli tämä pitäisi olla yleismietintö, ja että se nyt tulee tällaiseen muutosvaiheeseen, ja tämä on erityistilanne. Ja miten tästä voidaan edetä, niin se on todellakin vaikea tehtävä. Eli on tärkeää, että pidämme valtaosan mietinnöstä ennallaan. Ja meidän täytyy sitten katsoa, kuka tämän allekirjoittaa viime kädessä ja kuka ei, kun tehdään sopimuksia Ukrainan, Moldavan, Georgian, muiden kanssa. No, se ei tietenkään ole riippuvainen Vilnan huippukokouksesta, vaan meidän pitää olla joustavia sen suhteen. Meidän ei pidä tehdä nyt liian varhaisia päätöksiä. Meidän täytyy odottaa, että prosessi päättyy tai että sitten 15. lokakuuta hyväksytään mietintö, mutta en ole vielä ihan lyönyt lukkoon omaa kantaani. Haluaisin allekirjoittaa sopimukseen, mutta en nyt tiedä onnistuuko se. Kun ajatellaan se, mistä eilen ja tänään on puhuttu, niin mielestäni on hyvä, että esittelijä, kun ajatellaan eteläistä naapuruutta, on myöskin ottanut monia ongelmia esiin, mutta meidän ei nyt pidä tehdä päätöksiä kyllä tai ei Vilnan huippukouksessa. Täytyy katsoa vielä tilannetta ja pyytäisin siksi, että jatkamme prosessia ja pysymme avoimina. Ja voin myös kuvitella, että ennen täysistuntoa vielä kokoonnumme ja ehkä mietimme jotain yhtä virkettä, joka voitaisiin lisätä tekstiin, tai ehkä tilanne on sitten selkeytynyt sillä tavalla, että ei se olekaan tarpeen. Ja myöskin esimerkiksi Ukrainan tapauksessa monet asiat ovat kehittyneet järkevään suuntaan, ja uskon, että allekirjoitus on aika lähellä. Ja meidän pitää pitää huolta siitä, että nämä vertailukohdat ja tämä valitseva oikeudenkäyttö – myöskin sitten kehittyvät järkevällä tavalla. Eli meidän täytyy löytää järkevä ratkaisu näihin kysymyksiin. Cox tehtävä on keskittyä tähän valikoivaan oikeuteen. Ja sitten tämä Timoshenkon tapaus. Ja sitähän nyt vielä ei ole ratkaistu. Tästä nyt viikonloppuna puhuttiin, ja se on nyt ihan hyvää kehitystä että näin on voinut tapahtua. Ja toivon, että nyt Fyylekin tarttuu tähän kysymykseen ja uskoisin, että jos meillä on poliittista tahtoa, niin meidän on mahdollista edetä näissä kysymyksissä. No sitten meidän täytyy puhua myöskin siitä, mitä Gribauskaite totesi tästä valikoivasta oikeudesta. Ja kun ajatellaan sitä, mitä aikaisemmin on puhuttu, niin tämä on merkittävä kysymys ja meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua. Ja meidän täytyy katsoa, millainen kanta parlamentilla enemmistönä on ollut viime vuosina. Ja meidän täytyy sitten edelleen ottaa se esille 15. lokakuuta ja varmistaa se, että pääsemme tavoitteisiimme ja uskon, että Venäjän käytös tulevina viikkoina ja kuukausina painostuksen suhteen ovat lisänneet mahdollisuuksiamme. Eli Venäjä on nyt vähän niin ampunut itseään jalkaan. Ja aamullahan keskusteltiin Ousalivanen raportoinnista, ja hänkin sanoi, että meillä on suuria mahdollisuuksia No, tämä koskee sitten myöskin, myöskin Moldovaa ja Georgiaa. Eli sielläkin tuetaan sitä, että ne maat, jotka saivat tukea, ovat valmiita vastustamaan painostusta. Eli mitä tulee sitten menettelyihin ja mitä tapahtuu sitten IMFn vaatimukselle taloudelliselle tilanteelle, niin meidän täytyy hyvin intensiivisesti seuraavina viikkoina käsitellä esimerkiksi energiakysymyksiä ja miettiä, miten EU voi antaa energia-asioissa tukea näille maille. Sarius Volski laati tästä aikoinaan mietinnön ja energioiden yhteenliittymät ovat hyvin merkittäviä, jotta nämä maat voivat kylmänä talvena tuntea eurooppalaista solidarisuutta ja siksi meidän täytyy antaa heille todellakin tukea. Eli meidän täytyy nyt toimia määrätietoisesti ja kiittäisin vielä kumpaakin esittelijää. Ja myöskin suurlähettiläs Dimitrofia, kiitoksia, että olette olleet kärsivällinen meidän kanssamme ja antaneet meille lisätietoja. Viime viikon keskustelujen jälkeen, kun puhuimme Georgian oikeusministerin kanssa, niin Kaikkea nyt vielä ei ole saavutettu. Meillä on vielä huolenaiheita. Myöskin suurlähettiläs puhui siitä, että nämä huolenaiheet ovat ihan oikeutettuja, mutta jos kehitys jatkuu tällä tiellä, niin uskon, että Georgiankin kanssa allekirjoitus saattaa olla jossain vaiheessa mahdollinen ja voimme sitten tukea myöskin ratifiointia ja että uudistukset Georgiassa Niistä on keskusteltu Ukrainan yhteydessä ja tietysti niiden pitää edetä vielä ennen kuin mitään sopimusta Georgien kanssa allekirjoitetaan. Eli siihen varmasti kuuluu vielä useita kuukausia. Eli komission pitää tehdä tässä vielä hyvin laajaa teknistä työtä. Kiitoksia. Sitten minun mietintöni ulko- ja turvallisuuspolitiikka. No, koitan puhua lyhyesti ja tästä ei ole kovin paljon keskusteltavaa tarkistuksen 140. Kiitoksia ehdotuksistanne. Kiitoksia uusista ajatuksista. Olen jo alkanut laatia kompromissitarkistuksia ja toivottavasti huomenna tai ylihuomenna voin sitten toimittaa teille niitä. Ja tällä tavalla voimme sitten ottaa teidänkin huomenna mukaan. Sitten pyydän teille vielä, ymmär, vielä ymmärrystä. Eli haluan keskittyä näihin ydinkysymyksiin. Ja sitten nämä maakohtaiset ja alueelliset kysymykset on nyt jätetty sivun, jotta meillä on johdonmukainen lähestymistapa, eikä nyt jokaista maata mainita erikseen. Meidän täytyy pitää kiinni tästä metodista. Ja sitten kun katsomme tarkistuksia, niin ehkä voimme vielä vaikuttaa tähän asiaan, koska jokaisella on oma maa mietinnössä, mutta jos kaikki maat otetaan mukaan, niin sitten se yleisviesti siitä jo häviää. Eli uskon, että tämä nyt on järkevä tapa edetä. Meillä on kompromissitarkistuksia, ydinalueista, jotka liittyvät kumppanuuden laajentamiseen, ja sitten Venäjä on otettu mukaan. Ja pyytäisin, että yritämme nyt seuraavina viikkoina lyödä lukkoon määräajan varjoesittelyiden kanssa, jotta voimme käsitellä kompromissitarkistuksia jo ensi viikosta lähtien, ja sitten voimme äänestää kompromisseista, eli että 9. lokakuuta voimme sitten äänestää kivuttomasti. Eli tarkistukset, tarkistukset ajatellen uskon, että se on mahdollista. Uskon, että tähän tavoitteeseen voidaan päästä. No, tässä lukee 9. lokakuuta, mutta sihteeri myönsi äsken virheensä, se on ihan uutta. Eli päivämäärä onkin 7. lokakuuta. Koppa pyysi puheenvuoron. Shadow reporter. Kiitoksia. Varjoesittelijä Pasku puhuu tänään kansainvälisessä konferenssissa ja nyt voin tarkistuksiin liittyen hänen puolestaan kertoa teille. Me tuemme sitä, että teksti olisi mahdollisimman kattava ja selkeä, eikä tarpeettomia yksityiskohtia tekstissä olisi. Ryhmämme haluaa myöskin tukea tasapainoista lähestymistapaa yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja odotamme mielenkiinnolla äh, kompromissi tarkistusesityksiä edustaja Brokilta tarkistuksessa oli monia tärkeitä eh, poliittisia asioita liittyen transatlanttisen kumppanuuden tärkeyteen ja tietosuojalainsäädäntöön. Kaiken kattava lähestymistapa koskettaa myöskin joulukuun turvallisuusneuvoston kokousta, huippukokousta, korostaa poliittisen vuoropuhelun tärkeyttä naapurustopolitiikka maiden kehitystä ja tarvetta vahvistaa velvollisuutta suojeluun. Kiitämme esittäjät erittäin tärkeästä mietinnöstä. Paljon kiitoksia. Yes, uh, Chairman, thank you very much, of course. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kovasti. Alderyhmä on käytettävissä niin kun keskusteluja kompromissista. Kolme sisältöön liittyvää asiaa. Ensinnäkin, koska joulukuun Eurooppa-neuvostoon on aikaa vain muutamia viikkoja, niin minusta meidän tulisi nyt painostaa mahdollisimman kovaan neuvostoa, jotta se hyödyntäisi parhaalla mahdollisella tavalla tämän poikkeuksellisen ennakoimattoman mahdollisuuden, joka sillä on keskustella yhdessä näistä kysymyksistä. Julkisista lausunnoista, joita Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja, jotkut pääministerit ovat esittäneet, olen ollut huomaavan, että he eivät odota tuolta huippukokoukselta paljoa. Minun mielestäni parlamentti täytyy vaatia sitä, että yritetään huomattavasti kovempaa, jotta voidaan paremmin lähentää Euroopan unionia ja NATOa toisiinsa. Varsinkin tämän Kyproksen kysymyksen kohdalla. Toiseksi Täytyy pyrkiä löytämään yhteinen ratkaisu. Tämänhetkisille turvallisuus- ja puolustuskysymyksille. sillä nyt varmasti hyväksymme sen, että aikaisempi valkoisen kirjan vaatimus kaikista jäsenvaltioista on askel, joka menee liian pitkälle. Toiseksi laajeneminen. Minusta meidän on edelleen muistettava se, että se on tärkeä ulkopolitiikkamme väline, varsinkin länsi suunnalla. Kolmanneksi minulla on ollut mahdollisuus määritellä liberaalia demokratiaa Minusta on tärkeää, että vaadimme sitä, että naapurustomme, ja tästä nyt on keskusteltu aiemminkin tänä iltapäivänä, että naapurustomme ymmärtää täysin meidän omat määritelmämme moniarvoisuudesta, meidän normimme ja kriteerimme Ei pelkästään siksi, että meidät on valittu demokraattisesti, vaan myös sen jälkeen toimimme demokraattisesti kunnioittain positiota. Ja nämä ovat siis kolme tällaista pääkysymystä, jotka ovat erityisen tärkeitä meidän ryhmällämme, jotka haluaisimme tähän loppumietintöön saada sisällytettyä. Kiitos. Ähm, Kiitoksia, Brock. Myöskin vihreiden puolesta tietysti mielellämme kokoonnumme ensi viikolla laatimaan kompromisseja. Ja ottaisin esiin pari kohtaa, jotka meidän puoleltamme ovat erityisen tärkeitä. Ja pyydämme tuota mukaan. Olen samaa mieltä siitä, mitä Duff juuri sanoi. Eli on erittäin tärkeää ottaa laajentuminen huomioon. Se on yksi tärkeimpiä välineitämme ja todellakin, kun ajatellaan rauhanpoliittisia välineitä, niin meidän täytyy edetä tällä alalla. Ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että hyväksyisitte yhden tarkistuksemme, jossa hyvin kriittisesti suhdautumme vetomahdollisuuteen, mitä tulee Länsi-Balkaniin ja jotkut jäsenvaltiot, esimerkiksi Kosovon ja Makedonian osalta ovat estäneet politiikkamme näissä tapauksissa. Ja sitten suhde Yhdysvaltoihin. No, se on tietysti tarpeen, että se otetaan esille. Meidän täytyy kritisoida sitä, että äskettäiset vakoilutapaukset ovat heikentäneet luottamusta EUn ja Yhdysvaltojen välillä. Se on hyvin hankala kysymys meille. Ja sitten vielä pari kohtaa Iranista. Kun ajatellaan, mitä hiljattain on tapahtunut, nyt kun uusi presidentti on astunut valtaan, niin ehkä siihenkin pitäisi viitata. Ja me olemme tehneet tämänkin suhteen ehdotuksen ja toivottavasti voitte suhtautua siihen suopeasti. Ja sitten lopuksi, kun ajatellaan nyt mitä on tapahtunut äskettäin, niin meidän täytyy viitata siihen, että Euroopan puolelta me haluamme estää sen, että eurooppalaiset yritykset luovat tällaisia sieppausmetodeita, joita autoritaatiset hallinnot voivat käyttää esimerkiksi internetliikenteen valvontaan. Ei voi olla niin, että eurooppalaiset yritykset toimittavat tällaisia tuotteita myöskin autoritaarisiin valtioihin ja hallinnoille. Nämä ovat meille tärkeitä kysymyksiä ja uskon, että nämä ovat myöskin Euroopan parlamentin kannalta tärkeitä. Ja uskomme, että kun katsotte näitä tarkistuksia, niin voitte myöskin tukea niitä. Kiitos. gospodine predsjednie Evo samo vrlo kratko s obzirom da su i drugi kolege ve spomenuli proirenje Zapadni Balkan, ja neu e, se ponavljati. Među... Puhun aivan lyhyesti, sillä kollegat mainitsivat laajentumisen ja Länsi-Balkanin alueen. En sano enempää siitä, enempää kuin mitä he sanoivat. Mutta haluaisin muistuttaa teitä siitä, että erityisesti niillä alueilla, joilla Euroopan unioni on johto roolissa. Tuloksia on saatu. Esimerkiksi vuoropuhelu, jota on luotu Serbian ja Kosovon välille. Tältä pohjalta haluaisin puhua tulevaisuuden odotuksista, erityisesti Bosnia-Herzegovinan suhteen. Komission jäsen Fyle tulee tapaamaan kaikki poliittiset johtajat Bosnia-Herzegovinasta pian ja 4. lokakuuta poliittista keskustelua tullaan käymään. Uskoakseni tässä valiokunnassa meidänkin pitäisi keskustella tästä kysymyksestä. Tämä on tärkeä asia ja Euroopan unionin tulee osoittaa edistystä sen suhteen. Kuten kollegat aikaisemmin sanoivat, ellemme Euroopassa saa asioita aikaan, voimme unohtaa sen, että Euroopan unioni olisi globaali toimija. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Äh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Nyt kun käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, niin nyt on oikea hetki sanoa seuraava. Terveys on otettava huomioon ja myöskin kaikki turvallisuuskysymykset. Aina sen mukaan, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten kun ajatellaan sitä, millä tavalla terveydentila heikkenee erityisesti Euroopassa, niin meidän täytyy ymmärtää, että kyseessä on strateginen kysymys. Olisi erittäin hyvä, jos minun tarkistukseni otettaisiin huomioon. Kiitoksia. Благодаря, господин председател. Разглеждаме един доклад, който е от изключително значение за бъдещето на Европейския съюз и аз мисля... Tällä hetkellä keskustelemme mietinnöstä, joka on erittäin tärkeä EUn tulevaisuuden kannalta. Minusta meidän tulee kiittää esittelijää valtavista ponnistuksista, joita hän on tehnyt. Mietinnössä on kysymys kaikesta EU-politiikasta, joka liittyy ulkoasioihin. Se koskee myös kysymyksiä, joista olemme keskustelleet tähän mennessä, jotka ovat olleet kovasti julkisuudessa viimeisen muutaman kuukauden ajan. Varsinkin itäinen ja eteläinen kumppanuus. Minusta tekstit, jotka koskevat itäistä ja eteläistä kumppanuutta, täytyy ajaa samaan linjaan muiden mietintöjen kanssa. Näin me voimme välittää yhtenäisen viestin näistä kysymyksistä kyseisille maille. Haluaisin, että valvontakysymys Yhdysvaltojen puolelta tulisi ottaa esille, kuten myöskin viisumijärjestelyt, jota EU-valtiot soveltavat. Muutoksia täytyy tehdä viisumijärjestelyihin. Kiitoksia. Minun täytyy tarkastella vielä lähemmin tarkistuksia ja katsoa, millä tavalla ne voidaan ottaa mukaan tekstiin, jotta mietinnöstä saadaan parempi ja toista vielä se, mitä Duff sanoi valkoisesta kirjasta. No, valkoinen kirja tietysti on sitten jäsenvaltioiden kanta EU:ssa. Mutta meillä pitää olla myöskin yhteinen eurooppalainen strategia, eli ei vain ei riitä se, että kirjataan ylös kansallisia lausuntoja, joten valkoisessa kirjassa pitää olla myöskin eurooppalaista lisäarvoa. Ja olemme aikaisemmin puhuneet siitä, että meidän täytyy löytää sellainen sanamuoto, joka noudattaa brittiläistä varovaisuutta näissä kysymyksissä. Mutta uskon, että saamme aikaan tästä asiasta järkevän yhteisen kannan. Kiitän sydämellisesti tästä keskustelusta. Huomenna tai ylihuomenna voimme toimittaa eteenpäin näitä ehdotuksia. Ja olemme tietysti valmiita, jos te maanantaina tiistaina haluatte kokoontua, niin jos teillä on sitten huomautettavaa, jos olen unohtanut jotain, voitte ottaa suoraan yhteyttä minuun ja voimme ehkä muuttaa jotain tiettyjä ehdotuksia vielä järkevällä tavalla. Kiitoksia. Annemmi, voisitko tulla hoitamaan puheenjohtajan tehtäviä hetkeksi? Okay, dear colleagues, uh, we continue with... Um... Hyvät kollegat, jatkamme nyt käsittelemme lausuntoluonnoksen Euroopan unionin takusta Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista. Anna nyt välittävästi esittelijälle puheenvuoron. Jacek Protasiewicz, olkaa hyvä. I try to, try to be very brief. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Tämän päätöksen tavoite on uudistaa tuota takuuta, tai myönnetä Euroopan investointipankille seuraavan seitsemän vuoden ajaksi monivuotisen rahoituskehyksen ajaksi ensimmäinen ensimmäistä alkaen 2014-2020. Uskon, että Euroopan investointipankki on voimakas toimija ja sen tavoitteena viedä eteenpäin eurooppalaisia arvoja, intressejä muualla maailmalla ja olla mukana edesauttamassa kehitystä. Meidän tehtävänämme Euroopan parlamentissa ne on valvoa EIBn toimintaa tässä suhteessa. Esittelijänä olen ottanut esille seuraavia kohtia tässä mietinnössä. Ensinnäkin artiklan 21 noudattaminen Euroopan unionin perustumissopimuksesta on tärkeää, että otamme huomioon sen, että samalla kun rahoitustoimet aloitetaan, niin täydennetään eurooppalaista ulkosuudetoimintaa ja tehdään selvemmäksi sen, millä tavalla nämä toiminnot ovat EUn ulkosuudetoiminnan kanssa yhdenmukaisia. Haluan kiittää myös muita meppejä ja varjoesittelijöitä, jotka ovat olleet mukana auttamassa tätä kohtaa omina tarkistuksineen. Toiseksi olen ottanut mukaan ne erityiset tarkistukset, jotka erityisesti korostavat sitä, että syvennetään komission ja EU:n välistä suhdetta niin, että saadaan mahdollisimman hyvä johdonmukaisuus ja täydentävyys aikaiseksi. Kolmanneksi avoimuudesta. Me otettiin selkeästi esille myös toisten varjoistelijan toimista. Painotan Euroopan parlamentin roolia ja olen pyrkinyt mahdollisimman paljon huolehtimaan siitä, että EIP keskustelee kaikkien sidosryhmien kanssa ja kaikki nämä keskustelut pitää olla julkisesti saatavilla. Meillä tulee luottamuksellisuus kuitenkin olla sellainen, että sitä ei vesitetä. Tietääkseni budjettivaliokunta kävi jo ensimmäisen keskustelun 18.9. tästä asiasta ja sen esittelijä Calvin ehdotti katon nostamista yhdellä miljardilla euroa, jotta palautettaisiin koko tuo mandaatti yhteensä 30 miljardiin. Tämänhetkisessä ehdotuksessa on 25. 25 kiinteissä ja kolme valinnaisissa osissa. Minusta meidän tulisi tukea tätä ehdotusta, varsinkin sitä, että meidän tulee tukea liittymässä olevia maita ja naapurimaita. Ja tässä suhteessa, hyvä puheenjohtaja, haluaisin kysyä EIPen edustajalta, mikä on pankin näkemys tästä ehdotusta katosta ja mikä on näkemys siitä, että tarvitaanko investointeja lähialueilta, varsinkin tuolla itäisellä alueella, mutta myös etelässä. Ota huomioon Syyrian ja, kriisin, Syyrian ja Egyptin kriisit. Toinen kysymys komission edustajalle. Mikä komission näkemys on mahdollisuudesta nostaa tätä Kalvinin mukaista kattoa ja millä tavalla voidaan tähän tavoitteeseen päästä? Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja meppejä näiden työpanoksista varsinkin Watsonin kautta Aldesta tulleet ehdotukset ja edustaja Jaakonsaaren kautta SNDstä tulleet ehdotukset ja Bytikofferin ehdotukset vihreistä ovat olleet tärkeitä täydentämään tätä lausuntoa. Joistakin niistä täytyy vielä keskustella. Työstämme kompromisseja tietystä kysymyksistä ja otan tietysti myös huomioon kaikki teidän kommenttinne tänään. Kiitos. Uh, Paljon kiitoksia. Voisinko nyt pyytää Euroopan investointipankin edustajalta. Haluatteko vastata esittelen kysymykseen? Olkaa hyvä. Thank you very much and first of all let... Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää Prostasievicia tästä lausunnosta ja yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Tämä on tasapainoinen mietintö, mutta jos nyt mennään suoraan asiaan, me katsomme, että ta- meidän tarkoituksemme on tukea EUn ulkopolitiikkaa ja voimme tehdä sen investointien kautta monivuotisessa rahoituskehyksessä. Nyt ollaan lähellä 30 miljardia ja uskomme, että tätä tasoa voidaan ylläpitää myöskin seuraavalla kaudella kokemustemme pohjalta yksityissektorin investoinneista esimerkiksi infrastruktuurien ja ilmastotoimien osalta. Ja esimerkiksi mitä tulee naapuruus- ja liittymistä edeltävään politiikkaan. Ja ehdotuksessa on mukana myöskin mukana naapuruspolitiikka. Ja toimillamme voidaan tukea lähentymistä kohti EUn standardeja ja politiikkaa näissä maissa. Eli me olemme valmis panemaan täytäntöön samantyyppistä summaa. Ja eteläisessä naapuruudessa me olemme tukeneet siirtymäkautta maissa, joissa ollaan toteuttamassa taloudellisia ja poliittisia uudistuksia. Ja sitten itäisessä naapuruudessa olemme vähitellen lisänneet toimintaamme viime vuosina vuodesta 2007 lähtien. Ja tänä vuonna on sitten yli miljardin, 1,2 miljardia tällä alueella. Ja olemme valmiita jatkamaan tätä toimintaa ja siihen tietysti tarvitaan näiden kattojen nostamista. Kiitos. Move on to... Paljon kiitoksia. Nyt varjoesittelijät ensimmäisenä. Liisa Jaakonsaari, sosiaalidemokraat, olkaa hyvä. Very much. I agree with... Paljon kiitoksia. Olen samaa mieltä edellisten puhujien kanssa. Komission ehdotus ja mietintöluonnos ovat hyvin tasapainoisia ja perusteltuja. On hyvin vaikeaa muuttaa mitään maantieteellisiä lukuja, sillä jos kasvatetaan jonkin alueen sama osaa, toisen alueen sama osa aina pienenee. Yksi voittaa toisen kustannuksella. Uskoakseni itäisen alueen kasvattaminen sopisi minullekin, mutta tämä 25 miljardin plus lisä kolmen miljardin osuus on jotakin, mitä meidän tulee vielä tarkastella. Olen samaa mieltä mietinnön kanssa siitä, että on erittäin tärkeää vahvistaa tiettyjä asioita. Ensinnäkin ihmisoikeudet, perusoikeudet ja demokraattiset arvot sekä työntekijöiden oikeudet ovat Euroopan unionin ydinarvoja. Niitä ei saa muiden intressien vuoksi vaarantaa. Siksi nämä periaatteet tulee ottaa huomioon rahoittaessa maita. Rahoituspäätösten tulee aina olla linjoilla yhteiskunnallisten ja ympäristöllisten periaatteiden kunnioittamisen kanssa. Tämän tulisi myöskin liittyä kaikkien kansainvälisten sopimusten ja vaatimusten täyttämiseen mukaan lukien ympäristösopimukset ja vaatimukset. Kuten juuri kuulimme, meille on tärkeää, että tieto on saatavilla ja että se on läpinäkyvää. Meidän täytyy olla samoilla linjoilla myöskin hiljattain hyväksytyn korruptiomietinnön kanssa. Meillä tulee olla jyrkkää toimintaa, korruptiota ja kaikkea muuta laitonta toimintaa vastaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana Alderyhmän ryhmän Guemots ja tämän jälkeen edustaja Löysing. Very much, uh, chair. I would like... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Jacek Protasevicia tästä mietinnöstä. Ja tässä ollaan menossa samalla linjalla kuin mitä me olemme myöskin esittäneet. Tässä on isosta rahasta kysymys. 25 miljardissa seitsemän vuoden ajan, tai jos Hoyer saa tahtonsa läpi, kun hän kirjoitti puheenjohtaja Brockille tämän kirjeen, niin silloin voisi olla kysymys 30 miljardista seitsemän vuoden ajan. Tähän kannattaa siis keskittyä. Minun tarkistuksillani pyritään kolmeen asiaan. Niillä pyritään lisäämään läpinäkyvyyttä EIP-toiminnassa. Niiden avulla pyritään saamaan aikaiseksi maantieteellisesti parempi tasapaino suhteessa myös siihen, kuinka paljon ihmisiä autetaan maailmassa. Ja samassa pyritään myös rinnastamaan EIPn ulkoinen lainananto meidän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja muihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Me haluamme, että EU-lainsäädännön asiakirjan saatavuusosiot äh, ovat ehdottomasti sovellettuna, enkä meikä ymmärrä, miksi EIP ei pitäisi alistaa, EIP ei pitäisi alistaa läpinäkyvyydelle. Haluaisin siitä syystä kysyä, että miksi se ei ole valmis, aivan kuten joissakin näissä minun tarkistuksissani on ehdotettu, julkaisemaan Niitä sopimuksia on päässyt kolmansien maiden kanssa. En ymmärrä, miksi tämän ei tulisi olla julkista tietoa. Kun puhutaan sitten tasapainosta, niin haluaisin tietää, miksi niin paljon rata, rahasta menee latinalaiseen Amerikkaan ja niin vähän Aasiaan. Eikö tässä voitaisiin olla oikeasuhtaisempia, kun otetaan huomioon niiden suhteelliset väestöt? Minä olen esittänyt sen kaltaisia tarkistuksia, joilla tätä tasapainotilaa voitaisiin muuttaa. Haluaisin myös kysyä siltä siitä, miksi käsitellään Taivania kuten maana, johon käytetään sanktioita, kuten vaikkapa Kuuba, Afganistan tai valko -Venäjä. Miksi sitä ei kohdella kuten Kosovo tai Singapore, jossa on ongelmia, niin että laitettaisiin se siihen luetteloon, jolle voidaan myöntää tukea. Sitten kun taas rinnastan tätä muuhun EU-politiikkaan, niin Minun ehdotukseni tarkistuksessa 42, 69 ja 72 ovat sellaisia, että lainanannon tulisi tapahtua EU-lainsäädännön periaatteiden mukaisesti tällä alueella. EKPn vastaus on se, että tämä ei ole toteutettavissa. Siinä sanotaan, että EU-lainsäädäntö ei sovellu ulkopuolella. En minä pyydä sitä, että tämä tehdään lainsäädännön pohjalta, vaan sen lainsäädännön periaatteiden nojalta. Minusta se vaikuttaa ihan järkevältä. Ja että me emme myöskään heittelisi rahoja erilaisille hallinnoille, jotka eivät siihen sovellu. Puhutaan ilmastonmuutoksesta. Tämänhetkinen lainananto on noin 22-23 prosenttia ulkoista lainanannosta. Komissio haluaa nostaa sen 25 prosenttiin. Minä ehdotan 40 prosenttia. EIP sanoi, että ei se ole toteutettavissa. Miksi? Minkä taso sitten on vai? 35? 30? Miksi meidän täytyy tukea kaasuhankkeita? Ehdotan esimerkiksi tarkistus 54 poistumista. Kaasuyritykset saavat miljardeja voittoa vuosittain. Kyllä ne pystyvät rahoittamaan ihan itse omat putkistonsa. Eikö tuota rahaa voitaisi laittaa vaikkapa ilmastonmuutoshaasteiden vastaamiseen, vaikkapa energiasiirtoverkostojen rahoittamiseen, joiden avulla voitaisiin siirtyä vihreän energian käyttöön yhä enemmän? paljon muita tarkistuksia on menee nyt, hyvä puheenjohtaja, mutta minusta olisi kyllä hyvä, jos voitaisiin EIPltä saada vastauksia näihin kysymyksiin. Ja että siellä ymmärrettäisiin, että me olemme määrätietoisesti Haluamme ottamassa esiin näitä kysymyksiä tässä mietinnössämme. Sabine Lös. Kiitoksia Alfons Sabine Lösing seuraavana. Ja tämän jälkeen investointipankin ja komission edustajat saavat käyttää puheenvuoron. Jos ymmärsin oikein, tässä kyseessä on siis lausuntoluonnos koskien mietintöä Euroopan unionin takuusta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta unionin ulkopuolella toteutettavissa rahoitustoimissa. Eli tämä on näkökulma. Sabin löysin, olkaa hyvä. No, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijän gue ryhmän nimissä olen laatinut muutamia tarkistuksia ja ihan lyhyesti haluaisin ottaa muutaman asian esille ja toivottavasti saamme niihin tukea. Ensinnäkin me katsomme, että meidän täytyy tukea kehityspoliittisia hankkeita, eikä ainoastaan yksityisiä, vaan myöskin julkisia hankkeita tulisi rahoittaa. Mielestäni julkiset infrastruktuurit, esimerkiksi terveys- ja koulutus ala pitää ottaa etualalle. Mitä tulee kehitysapuun, meidän pitää tukea YK kehitystavoitteita, kuten myöskin komission ehdotuksessa on todettu. Ja sitten on tietysti tärkeää, että rahoitetaan hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteisiin. Se on yksi Euroopan investointipankin ydin toiminta-alueesta – ja tähänkin asiaan olemme laatineet tarkistuja. Ja me katsomme, että mitään päätöksen teko mahdollisuuksia ei pidä tälle uudelle elimelle antaa. Kiitoksia. Seuraavana Euroopan investointipankille puheenvuoro. Pyrkikää vastaamaan mahdollisimman lyhyesti. Tämän jälkeen komission edustaja saa puheenvuoron. Me haluamme keskustella vielä Euroopan unionin ihmisoikeusjärjestys edustajien kanssa ja tämä kokous tullaan käymään solituin ovin. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt aika on todellakin kortilla. Eli ensin investointipankin edustaja, olkaa hyvä. Tää. Paljon kiitoksia ja kiitoksia varjoesittelijöille tarkistuksista. Pyrin puhumaan hyvin tarkasti, vastaamaan tarkasti ja luonnollisesti voimme vielä palata asiaan myöhemmin, jos haluatte. Pääsy asiakirjoihin me kunnioitamme täysin lainsäädäntöä Euroopan unionin periaatteita Euroopan unionin sisällä ja ulkopuolella. Tässä ei ole mitään epäilystäkään. Meillä on oma läpinäkyvyyspolitiikkamme ja sitä sovelletaan meidän erityisluontoisuutemme pankkina. Mutta se Euroopan unionin elimenä me kunnioitamme kaikkia periaatteita liittyen pääsyyn asiakirjoihin. Sitten sopimukset kolmansien maiden kanssa, nämä ovat puitesopimuksia, joita teemme kumppanimaiden kanssa. Ne kattavat diplomaattisen koskemattomuuden eh, ja operaatiomme aloittamisen maassa, jotta voimme aloittaa työt ja rakentaa puitteiston. Tähän ei liity mitään erityisen poliittista. Meidän puoleltamme ei ole ongelma saada saattaa näitä sopimuksia saataville. Niitä on jo kerääntynyt melko lailla vuosien ajan, ja tämähän ei ole EIPn yksin tehtävissä oleva päätös. Molempien osapuolien täytyy olla yhtä mieltä siitä, että nämä asiakirjat saadaan julkisiksi. Meillä ei periaatteessa ole mitään sitä vastaan. Sitten latinalaisen Amerikan jakautumisen suhteen meillä ei ole näkökulmaa jakautumiseen periaatteessa kaikki maailman alueet, jotka tarvitsevat rahoitusta pk-yrityksille, investointiin, uudistuviin energialähteisiin, terveydenhuoltoon, niin edespäin. Tarpeita on erittäin monissa maissa ja voisimme millä tahansa alueella tehdä kymmenen kertaa enemmän kuin nyt teemme. Me seuraamme politiikan päämääriä ja prioriteetteja komission neuvoston parlamentin päätösten toiveiden mukaan. Meillä ei ole erityisiä preferenssejä. Me toteutamme Euroopan unionin toimielinten prioriteetteja. Sama koskee Taivania. Tämäkin on poliittinen päätös. Ei ole meidän valintamme asettaa sitä jollekin listalle tai toiselle listalle. Neuvosto ja parlamentti jälleen kerran päättävät, mitkä ovat mahdollisesti tukikelpoiset maat. Ja komissiolla on näkökulmansa siihen – on totta, että me emme voi mitään Euroopan unionin lainsäädäntöä äh, pakottaa esimerkiksi ympäristön suojelussa vallalle Euroopan unionin äh, rajojen ulkopuolelle, mutta me teemme kaiken mahdollisen, että voisimme hal- hankinnoissa ja muissa toimissa tukea periaatteitamme. Nämä ovat sellaisia asioita, joita me emme voi pakottaa valle ulkoapäin. Tämä vaatii prosessia ja myöskin Euroopan unionin ulkopuolella me pyrimme Euroopan unionin periaatteita ja standardeja saattamaan vallalle, mutta me emme voi niitä pakottaa läpi, voimme toimia samalla tavalla kuin toimimme Euroopan unionin sisäpuolella. Sitten ilmastoon liittyen 25 prosenttia on tavoite, jonka johtokunta on määritellyt kaikille EIP-toimille eh, e Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolella. Tämä olisi siis johdonmukaista, olisi johdonmukaista, että kaikille operaatioille eh, olisi sama tavoite taso. 90 prosenttia niistä tapahtuu unionin sisäpuolella, loput ulkopuolella. Ja nämä ovat asioita, joista keskustellaan myöskin meidän Euroopan unionin sisäpuolella tapahtuvien toimien kohdalla. Tämä tavoite on meille hyväksyttävissä oleva. Me menemme jo alempien tasojen yli. Sitten lopultakin liittyen hintakysymyksiin me seuraamme johto Kiitoksia. Sitten komissio, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minusta tämä näkemysten vaihto on ollut oikein hyvä. Jotkut kommentit ovat oikein hyödyllisiä ja otamme huomioon ne kaikki. Halusin vain palata siihen, jonka esittelijä taisi esittää, joka koski nimenomaisesti tätä kokonaisbudjettia ja sitä, mitä se merkitsee rahoitusnäkökulmasta katsoen. Kokonaiskatto, joka on 25 miljardia, periaatteessa – löytyi tuollaista takorahastosta, joka saadaan EU-budjetin kautta. Eli suurin piirtein yritetään valvoa sitä, että 9 prosenttia kokonaismandaatista katetaan ja lainoista katetaan takurahaston kautta. Eli jos kokonaistakurahaston kokoa nostetaan 25-30 miljardin, niin se merkitsee sitä, että enemmän varoja pitää alokoida sitten EU-budjetin kautta, jotta voidaan rahoittaa takuuta. No minulla näitä tarkkoja lukuja nyt kyllä ei ole tällä hetkellä, mutta yritän laskea ne ainakin siihen mennessä, kun torstaina sitten budjettivaliokunnassa näitä asioita käsitellään. Kiitoksia, kiitoksia myös tästä lyhytsanaisuudesta. Kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän ensimmäiseen mielipiteen vaihtoon liittyen tähän hyvin tärkeään kysymykseen. Ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että äänestys tulee olemaan 10. lokakuuta. Nyt päätämme tämän esityslistan kohdan ja voimme siirtyä eteenpäin keskusteluun Stavros Lambrinidista. Dissin kanssa. Koska tämä keskustelu käydään suljetun oven, pyytäisin nyt kaikkia niitä, joiden tarkoit, jotka eivät tänne suljetun oven kokoukseen kuulu, poistumaan salista ja pidämme muutaman minuutin tauon.